So, welcome everybody to this joint meeting of the... No niin, tervetuloa tähän äh, kahden valiokunnan yhteiskokoukseen, eli talous- ja rahasien valiokunnan ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan kokoukseen. Minulla on suuri kunnia nyt äh, yhdessä varapuheenjohtaja äh, Kalin kanssa johtaa tätä kokousta. Eh, Ekon valiokunta eh, johtaa nyt tätä keskustelua ensimmäisestä mietinnöstä ja Libe sitten toisesta. Ymmärrän, että esityslistan hyväksymiseen ei liity mitään ongelmia, joten nyt voimmekin siirtyä esityslistan kohtaan kaksi. Ja tässä on tarkoitus keskustella tarkistuksista ensimmäiseen mietintöön, eli rahoitusjärjestelmän käytön estäminen rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen on tämän mm, mietinnön nimi. Mietinnöllä on kaksi esittelijää, yksi Ekon valiokunnasta, nimittäin herra Karins EPPstä, ja sitten Libestä rouva Sargentini vihreistä. Nyt anna välittömästi puheenvuoron herra Karinssille. kuitenkaan näin häntä. Ei, että hän olettekin siinä. Olkaa hyvä, esittelijä Karins. Very much, Chair. Uh, good morning to everyone. Happy... Kiitoksia ja hyvää uutta vuotta kaikille, joita en ole vielä tavannut. Minä yritän tässä olla näin poliitikoksi suht sanainen. Hyvin paljon kiitoksia näistä tarkistuksista. Meillä on noin 547 tarkistusta tässä tehtynä. Eli ei siis aivan mahdoton tapaus. Eh, ja kaikkihan nämä ta- tarkistukset, ne kattavat eh, koko kentän ja siellä on hyvin paljon näitä aiheita. Meillä on siis eh, hyvä pohja sille, että uskomme saamamme tästä sopimuksen syntymään. Minulla on kolme asiaa tässä mielessäni, jota haluaisin käsitellä, vaikka täällä nyt sitten on muitakin kysymyksiä tietenkin. No, ensinnäkin tämä edunsaajarekisteri. Tämä on artikla 29 ja 30 kohdassa oleva asia. Ja hyvä tulos on se, että täällä talossa tuntuu olevan yhteisymmärrys siitä, että tällainen rekisteri on perustettava. Me tarvitsemme tällaisen rekisterin. Mutta tietenkin täällä on e, esi- erimielisyyttä siitä, minkälainen tämän rekisterin pitäisi olla. Meillä on kaksi tällaista kokonaisuutta. Meillä on nämä yhtiöt ja sitten trustit. Mutta tässä myöskin näistä tarkistuksista käy ilmi, että on vähän erimielisyyttä siitä, miten näihin rekistereihin pääsee. Kaikki ovat samaa mieltä siitä, että rekistereiden pitää olla erilliset näille kahdelle eri taholle ja myöskin sitten pankit ja mm, tilintarkastusvirastot ja muut, niillä täytyy ja toimivaltaisilla viranomaisilla, kuten verottajilla, täytyy olla pääsy näihin rekistereihin. Eli toimivaltaisilla tahoilla ja viranomaisilla täytyy olla sinne pääsy. Ja, ja on kysymys siitä, että pitääkö suurella yleisöllä olla rajaton pääsy rekisteriin. Ja tässä nyt todellakin on eri näkemyksiä. Ja koskisiko se sitten yhtiöitä vai myöskin näitä trusteja. On hyvin kiinnostavaa kuulla, mitä te tästä asiasta sanotte, ja meillähän on varjoesittelijöiden kokous tulossa. Meidän täytyy kuitenkin kuunnella näitä, eh, näitä näkemyksiä yksilön tietosuojapuolelta. Voitammeko jotakin eh, siinä, että me vastustamme mm, nyt sitten rahanpesua – niin voitammeko antamalla laajan pääsyn rekistereihin eh, tällä sektorilla vai, vai emmekö? Se on keskustelun aihe. Me emme siis keskustele siitä, että tarvitsemmeko näitä rekistereitä ja tarvitsemmeko kaksi erilaista, eikä meidän tarvitse keskustelua siitäkin, kuka eh, toimivaltainen viranomainen pääsee sinne, vaan se, mistä me keskustelemme, että miten suuri yleisö, pitäisikö sen päästä tähän yhtiöpuolelle vai trustien puolelle myös. Sitten kakkosasia riskien arviointi EU-tasolla Tämä on artiklassa 6. Tästä on yksimielisyys siinä mielessä, että komission pitäisi hoitaa tätä EU-tason riskianalyysiä. Ja sitten minkälaisia toimivaltuuksia pitäisi komissiolle antaa, jotta se voisi täytäntöönpanosäädökset antaa ja herra Baltsilla, on, Giigollilla ja muilla on hyvin paljon tarkistuksia tähän kysymykseen tehtynä. Eli toimivaltuuksien laajuus komission osalta näiden täytäntöönpanon säädösten kohdalla riskianalyysin tekemisessä. Se on siis yksi asia. Ja jälleen kerran pitäisi miettiä sitä, kuinka julkisia näiden riskinarviointien pitäisi olla. Minä olen sitä mieltä, että suuren ylöisin pitäisi tuntea nämä asiat ja, ja päästä niitä katsomaan, mutta on kysymys tästä hienosäädöstä, miten pieniin osiin se jaetaan. Onko esimerkiksi joku maa eh, vähän arveluttavampi kuin joku toinen maa, ja sanot joku yhtiö, esimerkiksi kasinoyrittäjä, täytyykö tällaisen tiedon olla sitten julkista? Tämän tyyppisien asioiden julkisuutta on pohdittava ja miettiä juuri sitä, että kuinka tarkkaan, eh, tarkkaan näitä asioita pääsee eh, tutkimaan. Me tiedämme, että Euroopassakin on, on riskaabeli, riskialttiimpia tahoja, yrityksiä, maita, Mm, ja tiettyjä toimialoja, kuten vaikka tämä kasinoala juuri. Eli tästä asiasta on keskusteltava. No sitten kolmas aihe liittyy tähän soveltamisalaan. Artiklat 2 ja 10, niihin on tehty tarkistukset, jotka alkavat tässä noin numerolla 200. Kaikenlaiset palvelun tarjoajat, joita on, jotka ovat jo tässä mm, toimii soveltamisalan piirissä. Mutta tässä on, on ollut puhetta siitä, että soveltamisalaa pitäisi ennestään laajentaa Euroopan investointipankkiin, kansallisiin keskuspankkeihin, tähän valvontaviranomaiseen ja näin edelleen. pitää miettiä sitä, kuuluvatko nämä todellakin soveltamisalaan, koska minä olen vähän epäileväinen sen suhteen esimerkiksi Euroopan investointipankki, joka on tällainen superelin, niin en tiedä miten se ja esimerkiksi kansalliset keskuspankit, niin miten ne ovat linkittyneet tähän rahanpesukysymykseen. On kysymys siis todellakin soveltamisalan laajentamisesta. Ja sitten voidaan puhua myös sen supistamisesta. Esimerkiksi uhkapelisektori maa voisi itse päättää, onko joku tämän tyyppinen toimija riskikohde vai ei. Minä olen itse sitä mieltä, että tiettyyn pisteeseen asti jäsenvaltiolla pitäisi olla mahdollisuus ottaa nämä pelitoimijat mukaan, ehkä bingot ja muut. Minulla nyt ei ole tällaista mm, <laughs> kokemusta. Minä olen itse vain kerran pelaillut ja menetin 20 dollaria. Mutta minä haluaisin kuulla teidän näkemyksiänne. Ehkä voidaan kuulla tämän alan teollisuudesta. Esimerkiksi Irlannissa raviveikkaukset ovat tärkeä asia ja näin, näin edelleen. Niin varmasti saan kuulla muilta, jotka asian tuntevat paremmin. Mutta minun mielestäni siis Iranin hallitus ehkä itse voisi tästä päättää ja, ja katsotaan nyt minkälaisia ehdotuksia tulee. Näistä asioista meidän pitäisi siis päästä yhteisymmärrykseen. Sitten tietosuoja. Siinä Siis tässä asiassa meillä ei ole kovin monta tarkistusta täällä tehtynä, eikä siinä paljon muutoksia ole ehdoteltu. Enkä halua nyt mennä mitenkään yksityiskohtiin, mutta haluan sanoa, että minä haluan hyvin mielelläni teen työtä varjoesittelijöiden kanssa. Meillä on mielestäni hyvin hyvä mahdollisuus nyt saada tällainen konsensukseen perustuva eh, mietintö tulemaan parlamentista ulos ja sitten voimme paremmin mennä näihin keskusteluihin komission kanssa. Olisi hyvä, mitä nopeammin pääsemme alkuun ja olisi hyvä, jos vielä tällä vaalikaudella saisimme tämän lainsäädäntöprosessin käy- käynnistymään. No. Kiitokset herra Kanens. Nyt puheenvuoron saa Liben esittelijä Rouva Sargentin vihreistä. Olkaa hyvä. Chair. Uh, building upon what... Kiitos uh, puheenjohtaja. Sen pohjalta, mitä kollega sanoi, haluaisin ottaa esiin kolme asiaa. Yksi liittyy näihin rekistereihin liittyen todellisiin omistajiin ja edunsaajiin. Ja sosiaalidemokraatit, liberaalit ja GUE ovat tehneet uh, koko joukon tarkistuksia tästä, samoin kuin myös vihreät sekä myös EPPn jäsenet tarkistuksia, joiden mukaan ehdotetaan, että tarvitsemme julkisia rekistereitä, ja tämä olisi hyvin samanmukainen kuin G8 on ehdottanut. Ja olen vakaasti sitä mieltä, että me voimme olla hyvin voimme salailla omaa henkilökohtaista elämäämme, jos me samalla olemme valmiita avaamaan omistussuhteita ulospäin. Joten minä odotan tässä kompromissitarkistuksia tästä, niin että muotoillaan tämä julkisten rekistereiden tarve. Mutta asia on toki avoin keskustelulle. Olen käynyt tätä keskustelua myös toisen esittelijän kanssa. Toinen asia on sitten tietosuoja. On hyvin tärkeää, että meillä on selkeyttä. Pankit, kasinot, vakuutusyhtiöt, kaikkien täytyy noudattaa rahanpesuvastaista direktiiviä, mutta heidän täytyy tietää, miten tasapainotella sitten tietosuojalainsäädännön kanssa, joka on jo olemassa. Tästä myös keskustellaan jo. Karensi ja minä, me olemme tehneet eri tarkistuksia, jotta voisimme selkeyttää, miten nämä kaksi lainsäädäntöä liittyvät yhteen. Ja Sophie Netfeldt on tehnyt hyviä tarkistuksia ja erityisesti tyytyväinen olen hänen ehdotuksestaan liittyen tietojen säilyttämiseen. Ja minusta olisi hyvä, että me tästä myös puhuisimme ja selkeyttäisimme asiaa. Sitten on kaksi Boskuurtin ja Makovein tarkistusta, joissa annettaisiin status ja suoja näille ilmiantajille, mikä on hyvä asia. Virheiden tekeminen on inhimillistä, mutta täytyy kuitenkin olla ihmisiä järjestelmässä mukana, jotka uskaltavat ilmoittaa väärinkäytöksistä ilman, että heitä sen vuoksi teurastetaan. Väärä sanavalinta, mutta se oli nyt ainoa sana, mikä mieleeni tuli. Kysymykseni varjoesittelijöille onkin, oletteko te tyytyväisiä näihin tarkistuksiin, joita olemme esittäneet tietosuojasta? koska Sofi Inet Feltin tarkistukset ja yksi Frank Engelin tarkistus EPPstä eivät ole täysin sen suuntaisia, mitä me tällä hetkellä olemme ajatelleet, mutta siinä kaikki. Joten kysymykseni on, oletteko te miettineet tietosuojaa, onko se hyvää tällaisenään vai oletteko te ihan täysin eri mieltä? Kolmas ja viimeinen asia liittyy poliittisesti liittyy alttiiden henkilöiden luetteloon. Me olemme ehdottaneet, että jäsenvaltiot saisivat tehtävän laatia tällaisia luetteloita heidän kansallisista tällaisista henkilöistä. Ja tätä on tuettu. Olen siitä hyvin tyytyväinen herra Watsonin ehdotus tiukentaa sitä, mitä komissio ehdottaa, jossa sanotaan, että henkilöt, jotka todisteiden mukaan ovat kumppaneita, tai sen sijaan, että henkilöt, joiden tiedetään olevan. Eli on tärkeää, että meillä on tällaisia selkeitä määritelmiä, ja sen vuoksi me olemme toisen äh, esittelijän kanssa yhdessä muuttaneet myös tätä komission ehdotusta minun viimeinen huomioni on se, että me olemme suunnitelleet yhteistä varjoesittelijöiden tapaamista ensi viikolla Strasbourgissa kello 18. Mutta ehkä olisi hyvä, jos te kirjaisitte tämän muistiin. Voisimme tavata ja katsoa, löydämmekö kompromisseja niin, että saisimme mahdollisimman nopean prosessin. Kiitos. Thank you very much uh, indeed, Mrs. Argentini. Now... Kiitokset, rouva Sargentini. Ennen kuin annan varjoesittelijöille puheenvuoroa rouva... Ah, ei, ei sittenkään. No niin, eli nyt äh, puheenvuoron saavat varjoesittelijät ensimmäisenä Ekon valiokunnasta. Herra Simon, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensin rekisterit. Julkiset vai ei julkiset. Kaikki Ekon jäsenet tietävät hyvin, että minä olen täällä jatkuvasti ollut sitä mieltä, että esimerkiksi omassa maassani äh, erilaiset tonttirekisterit ja muut rekisterit ovat avoimia ja minä olen tästä aina puhunut ja mm, laaja enemmistö ryhmässäni vakuuttui siitä, että tässä selvästi on lisättävä läpinäkyvyyttä. Näin ollen minä kannatan siis julkisia rekistereitä, rekistereitä, jotka ovat kaikille ihmisille julkisia. Äh, tämä siis, äh, tämän, tämän tiedon on oltava avoimina paitsi pää omaa äh, yritysten suhteen myös erilaisten säätiöiden, trustien, uskottujen miehen valvonnassa olevien yritysten ja niin edelleen suhteen. Se, mitä Ekon esittelijä tässä totesi, Joka tapauksessa tässä on vaikkapa tiettyjä pelejä, kuten vaikkapa Saksassa Lotto, joka kansallisen lainsäädännön pohjalta on jo tilanteessa, joka itse asiassa estää rahanpesun. Vaikkapa Saksassa lottoa voi pelata yli tuhannen euron summalla ainoastaan siinä tapauksessa, että tämä tapahtuu tilisiirron kautta tämä maksu. Siksi ehdotamme, että mahdollistettaisiin, että jäsenvaltiot konkreettisin säännöin varmistaisivat sen, että korkeintaan pieni rahanpesuriski jätetään ikään kuin mahdolliseksi edessä näiden sääntöjen kautta. Esimerkiksi tietyt huolellista toimintaa vaativat toimet ja niin edelleen. Sitten olen tehnyt ehdottaa, olen kyllä tietoinen siitä, että se menee huomattavasti pidemmälle kuin Financial Action Task Force on vaatinut. Mutta tämä on hyvin perustavanlaatuinen periaatteellinen kysymys minulle. Kun puhutaan henkilöistä, jotka ovat politiikassa, esimerkiksi kyse on vaikkapa henkilöryhmästä, joiden kohdalla rahanpesuvaara on erityisen relevantti, paketti ja joiden tapauksessa vaikutukset yhteiskuntaan tai Euroopan unioniin voivat olla erityisen suuret. Mutta minä en kyllä hyväksy sitä, että eksplisiittisesti nostetaan vain meidän ammattiryhmämme tässä esiin. Jos näin kirjoitetaan, niin ei se viesti mene perille kansalaisille, että me olemme eh, jotenkin parempia kuin muut, vaan päinvastoin niin, että jaa, teitä nyt ainakin täytyy erityisesti valvoa, kun olette vähän epäilyttäviä kaikin tavoin. Eli jos minä nyt menen omaan kotimaahani ja katson tilannetta tai jossain muuallakin, niin eh, lähtökohtaisesti ajatellen omaa maata, niin ihan katsotaan vaikkapa Vatikaania ja katsotaanpa Vatikaanin pankin toimia. Nyt siellä käy varsin suuri luuta tällä hetkellä. Mm, siellä on äh, hyvin paljon rahanpesua, suurimittaista rahanpesua, josta eh, on tiedetty vuosikymmeniä. Hm. Ja kun ajatellaan nyt sitten meitä, miksi me nyt sitten osoittaisimme sormella ainoastaan poliitikkoja tai ainoastaan talouselämän vaikuttajia. Eh, nythän eh, olemme juuri lehdistä lukeneet jouluaikana esimerkiksi Saksan asevienti, Kreikka aikaan ja siihen liittynyt valtava korruptio, joka eh, sisältää kaikki sekin itse asiassa myös rahanpesuelementtejä. Joten jos kokonaiset Euroopan unionin valtiot ovat eh, ongelmissa, ovat joutuneet ongelmiin eh, yksittäisten talouden toimijoiden suhteen, tai jos katsotaan sitä, että saksalaiset yritykset, joiden suhtautuminen asiaan itse asiassa esimerkiksi infrastruktuuri- ja rakennusalalla on muuttunut viime vuosina. Ja ajatellaan näitä hankkeita äh, kolmansissa äh, maissa tai kolmannen maailman maissa, niin aika, aika epäilyttäviä hommia siellä on kyllä ollut käynnissä, mutta äh, nyt kyllä sielläkin ollaan huomattavasti siivommin. Eli rahanpesu siinäkin on ollut taustalla. Ja miksi ihmeessä me laajentaisimme nyt ikään kuin, jättäisimme laajentamatta tätä kai, kai, koskemaan kaikkia sellaisia henkilöitä, jotka ovat jotenkin taloudellisesti relevantteja, ei yksinomaan ö, poliitikot. Minä en näe minkäännäköistä syytä sille, että tässä todellakin nyt osoitettaisiin sormella poliitikkoja. En minä tarkoita, että meidät täytyisi tästä poiskaan ottaa, mutta se, että poliitikot ostetaan esiin, että me nyt olemme erityisen ö, valvonnan tarpeessa, emme ole pikemminkin haluaisin tiukempaa, rajoittavampaa valvontaa ja sen on kohdistuttava laajempiin henkilöryhmiin kuin poliitikot. Eli poliittisesti vaikutusvaltaiset henkilöt, poliitikot tässä tapauksessa. Ja kun nyt komissio sitten kolme vuotta voimaastumisen jälkeen aikoo arvioida jäsenvaltioiden toimia, toimia myös riskien vähentämiseksi, niin kyllähän tämä nyt on tietenkin oikein hyvä, oikein tärkeää, niin että mm, jäsenvaltioille osoitetaan, että niiden täytyy toimia. Mielestämme tämä tulisi kyllä ottaa mukaan tuohon ä, tekstiin, eli jonkinnäköinen ä, jälkikäteisarvio, jossa voidaan tehdä korjauksia, jotka tarpeisiksi vielä osoittautuvat. Kiitos. Kiitoksia Peter Simon. Seuraavaksi Libevaliokunnasta Rova Boskurt. Thank you very much, Chairman Salba. Kiitos. Meidän ryhmämme mielestä, kun me olemme katsoneet tarkistuksia, niin on nämä kiinnostavat hyvin paljon nämä rekisterit ja minun mielestäni nämä, eh, näiden rekisterien omistajatietorekisterien pitäisi olla julkisia ja avoimuutta pitäisi olla, mutta en ole vielä päättänyt, että minkä tyyppiset tiedot rekistereistä pitäisi olla julkisia. Tässähän on kysymyksessä kansalaisten eh, henkilötietojen suoja tai tietosuoja. Minä olen nähnyt monia tarkistuksia artikloihin 29 ja 30 ja toivon, että näihin syntyy kompromissitarkistuksia, koska me emme halua nyt jäädä sellaiseen tilanteeseen, jossa monia samankaltaisia tarkistuksia käsitellään. Olen itse tehnyt ehdotuksen siitä, että listojen käyttäminen kaupallisesti kiellettäisiin, ja tämä nimenomaan siinä tarkoituksessa, ettei tietoja väärinkäytetä. Siitä haluaisin tietää, mitä mieltä olette. Sitten pitäisi vahvistaa eh, myöskin eräitä mm, sellaisia tietosuoja-asioita, joissa, jossa näitä mm, tiettyjä ihmisiä, jotka antavat tietoa suojellaan paremmin. Sitten edelleen täällä on ongelma, mitä tulee näihin rahapeleihin ja nimenomaan urheilu, urheiluun liittyviin rahapeleihin. Jos asia jätetään jäsenvaltion hoidettavaksi, niin saattaa käydä niin, että vedon lyönti tietyssä asiassa on harmitonta. Ja sitten toiset ajattelevat toisella tavalla. Jos ei meillä ole yhteistä lähestymistapaa Euroopassa, tästä vielä keskustellaan jäsenvaltioiden kesken edelleen. Eli mietitään tällaisia sopupeleihin suhtautumiseen ja muita asioita. Jos näihin suhtaudutaan hyvin eri tavalla, tällaiset urheilurikokset eivät edes ole rikoksia eräissä maissa, niin ymmärrän, että on hyvin vaikea päästä eteenpäin. Kuinka siihen voitaisiin puuttua, kun yhteistä lähestymistapaa ei ole? Olen ihan varma, että tässä nyt lähdetään forum-shoppailun tielle. Rahanpesussa käytetään urheiluvedonlyönti mahdollisuutta ja nimenomaan sellaisissa maissa, missä rangaistuksia ei ole ja sellaista minä en, en halua. Thank you very much indeed, uh, mean. Now... Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoron saa herra Watson Lipevaliokunnasta. Olkaa hyvä. Chairman, I too would like to... Kiitos puheenjohtaja. Myös eh, minä haluaisin kiittää tästä hyvästä työstä. Olen todella tyytyväinen siitä, että niin monet eh, haluavat eh, vahvistaa tätä riskiin perustuvaa lähestymistapaa. Kaikkien asetusten täytyy olla joustavia niin, että riskit otetaan huomioon tämä riskiin perustuva lähestymistapa ei välttämättä ole mikään huono asia, vaan nimenomaan tässä voidaan paremmin todisteiden pohjalta suuntautua rahanpesua vastaan. Me uskomme, että jäsenvaltiot ovat parhaiten tai pätevimpiä tietämään ne riskit, mitä heillä kentällä on, ja sen vuoksi uskon, että riskin arviointi pitäisi tehdä jäsenvaltiotasolla mieluummin kuin Euroopan tasolla. Mutta luonnollisesti komissiolla on oma roolinsa ja muilla elimillä niin, että tiedetään, mitä tehdään ja millä tavalla otetaan eri toimijat mukaan. Ja me uskomme, että on tärkeää ottaa myös edunsaajat mukaan tähän riskinarviointiin. Komission lähestymistapa on usein hyvin raskassoutuinen, varsinkin mitä tulee esimerkiksi peli, eh, pelie, peleihin, koska toki peleissä on niitä pelejä, joissa on suuri riski rahanpesuun ja sitten on niitä, joissa riski on huomattavasti pienempi. Eli silloin ei voida meidän mielestämme esittää samoja sääntöjä kaikille pelimuodoille ja sen vuoksi me olemme tehneet tähän tarkistuksia, joilla määritellään, mitkä pelimuodot ovat suuren riskin muotoja ja mitkä pienemmän. Jos sanon ottaa tässä esiin yhden esimerkin. Kysymys online-peleistä suurin osa ihmisistä, ainakin näin minulle on kerrottu, suurin osa ihmisistä, jotka tekevät online-pelua, tekevät sen, pe- peliä tekevät sen luottokortilla. Ja luottokortin myöntää joku, jonka velvollisuus on myös tarkistaa, käytetäänkö luottokorttia rahanpesuun. Niin eikö silloin voisi olla välttämätöntä, että myös se yritys, joka äh, tarjoaa näitä pelipalveluita, että sen täytyisi myös tehdä sama äh, tarkastus. Eri sektorit, eri palvelut, ja niillä on, niissä on kaikissa erilaiset riskit pesuun ja niitä pitäisi siis sitten kohdella sen mukaisesti. Esimerkki on esimerkiksi tällainen peli, eh, jossa tällaisella koukulla eh, nostetaan sieltä pehmolelu parilla eurolla. Eihän sellaista nyt, tällaista peliautomaattia voida ottaa vastaavanlaiseksi riskiksi kuin suuret kasinot, jossa on suuria pelioperaatioita. Minä tiedän, että suomalaiset kollegani erityisesti haluaisivat rahaautomaatit tai tällaiset yksikätiset rosvot mukaan. Ja uskoakseni kaikkein tärkeintä olisi saada ajantasaista informaatiota omistajuudesta. Sen vuoksi monet meistä haluaisi tällaisia keskitettyjä rekistereitä, jotkut haluaisivat jopa keskitetyn julkisen rekisterin omistajuudesta. Sitten on puhuttu sähköisestä rahasta. Meidän mielestäni tätä pitäisi myös kohdella samalla tavalla kuin muita tuotteita riskiperusteisella lähestymistavalla. Ja sitten täytyisi myös olla kuluttajien tavallaan tarkkaavaisuutta ja me tuemme myös ehdotusta siitä, että asetuksen otetaan mukaan nämä eri näkökannat. Se, mitä me haluamme nyt tässä tehdä, on suojella kansalaisia rikollisuutta vastaan, mutta samanaikaisesti huolehtia talousjärjestelmän integriteetistä. Meidän täytyy antaa mahdollisuus yrityksille kasvaa ilman, että se maksaa niille liikaa suhteettomasti. Siksi me olemme esittäneet tarkistuksen 142 ja 145. Olen iloinen tästä työstä, mitä eh, esittelijät tekevät niin, että löydettäisiin ratkaisuja. Ja haluaisin puhua Sargentinin kanssa erityisesti tästä tietosuojakysymyksestä. Eh, Mr. Kiitos oikein paljon, herra Watson. Nyt puheenvuoro saa Libe valiokunnasta, herra Kirkhope ECR-ryhmästä. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Muutama sana, jos sallitte. Itsehän olen sitten tämän aloitteen toisen puoliskon esittelijä ja muutaman minuutin kuluttua toivoakseni saan sitten vielä puheenvuoro sitä varten. Kun ajatellaan tätä direktiivin joustavuutta, mielestäni on aivan oikein, että jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön tiukempia sääntöjä ja alhaisemman kynnyksen näin halutessaan. Kyse on paitsi sääntöjen myös kulttuurin muuttamisesta ja joustavuus tekee tämän mahdolliseksi. Mitä tulee tietojen vaihtoon? Tietojen vaihtoa ei tulisi viranomaisten välillä estää. Tuemme sitä ajatusta, että jäsenvaltioiden tulisi huolehtia siitä, että kun epäilyttäviä toimintakertomuksia on, niin näihin tulee myös palata. Yrityksille on todellinen ongelma se, että palautetta ei tule ja kansalliset rekisterit ovat hyvin tärkeitä tietenkin Eurooppalaista rekisteriä en nyt tässä vaiheessa vielä kannattaneet, mutta luonnollisesti rekisteriasiasta jatkamme keskustelua Rouva Sargantinin kanssa. Sitten eh, eh, haluan vielä eh, minäkin antaa tukeni aidolle todelliselle läpinäkyvyydelle tässä asiassa. Meidän täytyy estää se, että rikollinen energia ei saa varojaan piiloon. Ja sitten katson, että direktiivin toimivaltaan tulisi myös peliala ottaa mukaan, mutta se on e- monimutkainen ala, niin kuin täällä on todettukin, joten siksi mm, uhkapelin mukaan ottaminen vaatii kyllä paljon valmistelua. Meillä entinen ministeri, joka on nykyään vastuussa koko Eh, uhkapeliteollisuudesta. Ja uskon, että riskiarvio tapahtuu parhaiten juuri kansallisella tasolla, niin kuin herra Watsonkin totesi, ja meidän täytyy tehdä ero myös erilaisten uhkapelien välillä lähestymistavassamme. Lopuksi puheenjohtaja toteaisin, että aivan ilmeistä on, että me haluamme käytännöllisen tehokkaan ratkaisun, joka toimii myös tavallisten ihmisten kohdalla, jotka haluavat tavata ihan tavallisia tilejä. Samoin tämän täytyy toimia pk-yritysten ja e, suurten yhtiöiden kohdalla. E, kyse on siitä, että otetaan rikolliset kiinni, mutta ei tehdä tavallisten ihmisten elämää hankalaksi. Kiitos. Kiitoksia, herra e, Kökop. Nyt kuesta ei näyttäisi ketään olevan paikalla, joten nyt olemme kuulleet kaikki, mo, kaikkia molempien valiokuntien varjoesittelijöitä ja nyt puheenvuoroja on sitten jaossa muille jäsenille. Ja tällä kertaa voimmekin aloittaa sitten Rouva Kionista, olkaa hyvä. Kiitos. Anteeksi, tässä tuli äsken sakannus puheenvuoroista. Minä haluaisin myöskin omasta puolestani sanoa, että tämä aloite on hyvä ja tämä menee tietenkin finanssisektorin suurempaa avoimuutta kohteen, kohti ja pyritään torjumaan tätä pesua. Ja siinä mielessä mm, tässä nyt on tehty näitä tarkistuksia, jotka koskevat hyvin erilaisia asioita tekstissä. Eh, täällä puhutaan mm, kaikenlaisista mm, rangaistuksista ja myöskin näiden järjestelmien arvioinnista ja näin edelleen. Mutta minulla on neljä aihetta, johon itse haluaisin puhua. Ensimmäinen näistä on tämä käteismaksujen rajoittaminen. Se on hyvin tärkeää saada hyväksytyksi Euroopan tasolla, koska muuten tässä tulee tätä foorumin shoppailua. Ja pääoman pesijät, valkaisijat voisivat käyttää eri järjestelmiä hyväkseen. Sitten toinen asia joka täällä on tuonut myös esiin oman nämä poliittisesti vaikutusvaltaiset henkilöt. Me voisimme FATFin määritelmää katsoa sillä tavalla, miten, miten tämä henkilö on määritelty sillä tavalla, ettei tulisi minkäänlaista hämärrystä siinä, mitä Euroopassa on ja mitä kolmansissa maissa on. Sitten kolmas liittyy riskianalyysiin. Täytyy koristaa, eh, korostaa sitä, että ylikansallinen valvonta, sen pitää olla eh, tehokasta ja varsinkin silloin, kun riskit ovat eh, huomattavat. No sitten nämä todelliset omistajat ja edunsaajat, se on hyvin tärkeä määritelmä. Ja pitää miettiä, että kuka näitä yrityksiä sitten valvoo ja ketkä ovat todellisia omistajia. Tämän rekisterin pitää olla julkinen siinä sillä tavalla, että siinä selkeästi näkyy todelliset omistajat ja edunsaajat nimenomaan rahanpesun torjumiseksi. Ehkä voitaisiin perustaa sellainen komitea, joka määrittelisi tämän harmonisoinnin tason ja sen, kuinka laajasti tietoihin päästään käsiksi. Ja on selvää, että pitäisi vakuuttua siitä, että tämä rekisteri noudattaa myöskin tietosuojasäädöksiä. Tästähän on moni jo maininnut. Eli nämä olivat minun puoleltani näkökannat. Kiitos oikein paljon teille, Rouva Nyt minulla on vielä Wikström. Ja äh, Schmidt puhe, puhujalistalla. Haluaako joku muu vielä puheenvuoroa? Rouva Lylling. Hyvä. Nyt puheenvuoron saa Rouva Wikström. Olkaa hyvä. Chairman. Äh, Kiitos äh, puheenjohtaja. Haluaisin vain ilmaista kiitollisuuteni näille kahdelle esittelijälle, jotka hyvin selkeästi ovat tehneet erinomaista työtä tässä tärkeässä asiassa. Haluaisin keskittyä keskittyä mietinnössä siihen, miten tärkeitä nämä julkiset rekisterit ovat. Olen myös tehnyt tästä muutaman tarkistuksen. Ne ovat tärkeitä, jotta tällaiset yritykset eivät voi pesiytyä Eurooppaan. Julkiset rekisterit ovat tärkeitä, koska silloin toimittajat, kansalaisyhteiskunta, kansalaiset, ketkä tahansa voivat äh, katsoa, mitä tapahtuu. Ja samoin viranomaisille oli helpompaa taistella rahanpesua vastaan. Ja silloin kaikki tietäisivät, että äh, kuka äh, on omistaja. Nämä tällaiset, tällaisia yrityksiä käytetään, tällaisia peiteyrityksiä käytetään usein rahanpesuun ja meidän täytyy pyrkiä avoimuuteen. Ja kuten kuulimme, tätä on G8 johtajat myös tukeneet ja esimerkiksi yhdistynyt kuningaskunta ja Ranska ovat jo sitoutuneet julkistamaan julkisia rekistereitä omistajuudesta ja meidän pitäisi ehkä rohkaista muita jäsenvaltioita noudattamaan tätä. Ja minä kehottaisinkin esittelijöitä miettimään hyvin tarkasti julkisen rekisterin tärkeyttä. Kiitos. Thank you very much indeed. Kiitos oikein paljon teille. Ja nyt puheenvuoron saa herra Smith, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Olen hyvin kiitollinen molemmille esittelijöille. Olen täysin samaa mieltä äskeisen puhujan kanssa tästä julkisesta keskusrekisteristä. Nyt haluaisin puhua hiukan henkilökohtaisemmin ehkä. Minä olen sitä mieltä, että rahanpesu on ongelmana kasvamaan päin ja se lisääntyy huomattavasti dramaattisemmin kuin mitä me tiedämme. Viime viikollahan saatiin nähdä, että myös Espanjan kuningasperhettä epäillään, että sekin on tähän sekaantunut. Eli rahanpesu on kaikkialla. En tiedä, kaikki sanovat, että eivät pelaa uhkapeliä. Minä pelaan joka viikko. Ja on sopupelejä, aasialaiset äh, rikollissyndikaatit, äh, järjestävät sopupelejä, jopa pienissä li- eurooppalaisissa liigoissa eh, tekevät valtavia voittoja ja käyttävät sitten tätä rahanpesuun. Älkää melko naiveja. Eh, luonnollisesti tämän eh, yhteistyön on oltava rajat ylittävää. Tietenkin voitte sanoa, että Irlannin hallituksen tulisi huolehtia omista hevoskilpailuistaan, mutta riittääkö se? Kyllä minäkin voisin pelata hevosilla Äh, Irlannissa. Ihan niin kuin äh, samoin äh, nettiuhkapelit. Tämähän on täysin rajat ylittävää toimintaa. Eli kyllä minun mielestäni meidän täytyy olla tosi tiukkoja Krim-valiokunnassa vai puhuttaisiinko sittenkin Crime-valiokunnasta. Siellähän me puhuimme rahanpesusta ja minä vetoaisin nyt esittelijöihin, että olisivat aktiivisempia ja halukkaampia nyt vahvistaa tätä soveltamisalaa erityisesti urheilun ja uhkapelien suhteen, koska meitä vedetään kyllä nenästä joku päivä, se on ihan taattu. Itselläni 60-luvulla ensimmäinen työpaikkani oli raviradalla ja kyllä minä opin siellä, kuulkaa paljon siitä, miten rahaa voi pestä. Jo 60-luvulla. Olkaa siis varuillanne. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos teille. Ja nyt puheenvuoron saa vielä rouva Lyling. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Minä olin puheenjohtajana viime kokouksessa. E, minä olin siis ikäpresidenttinä e, siinä teidän paikallanne tässä valiokunnassa. Muistan hyvin, minkälaisia keskusteluja silloin käytiin ja mm, varjostele Engel omasta maasta, niin minä luotin häneen siihen, että hän kertoi minulle mm, tarkemmin näistä asioista. Valitettavasti hän ei ole tänään täällä paikalla. Minä luotan täysin nyt tähän hankkeeseen ja minä olen sitä mieltä, että pitää, pitää jalat tukevasti maassa myös tässä kysymyksessä muutama sana tästä rekisteristä. Minä olen rekisterin puolesta. On hyvin tärkeää, että sellainen on ja sen avulla erityisesti pankit, joilla on vaikeuksia löytää todellinen omistaja, niin pankit voivat tämän rekisterin avulla vahvistaa rooliaan rahanpesun torjunnassa. Me haluamme siis tällaisen rekisterin olemassaoloa. Minä en kuitenkaan ole julkisen rekisterin kannalla sellaisen, josta kuka tahansa pystyisi katsomaan asioita, kuten lobbarit ja toimittajat. Koska tässä nyt tulee sitten väärinkäytöksen ongelma esiin mikä saattaisi olla hyvinkin vaikea. Siksi pitää löytää sellainen ratkaisu, jossa rekisteriin pääsisivät ne tahot, joita asia koskee, siis kaikki viranomaiset, joita asia koskee. Eli minun mielestäni ei sellaista rekisteriä pidä olla, joka olisi täysin julkinen. Oli hyvin kiinnostavaa kuulla esimerkiksi erityisesti että Simon puhui näistä julkisuuden henkilöistä jos ainoastaan poliitikot ovat tällaisia julkisuuden henkilöitä, joita tarkoitettiin, niin siitä seurasi hyvin vakavat seuraukset. Nimittäin, jos me nyt liioittelemme tässä täydellisen avoimuuden nimissä, niin silloin meille tulee tällainen vaara, jossa ei enää ole olemassa ihmisiä, jotka ovat päteviä ja jotka haluavat näihin toimiin, tehtäviin ryhtyä. Tästähän on jo surullista eh, näyttöä eräistä maista. Eli aivan eh, olen samalla jäljellä kuin herra Simon äsken. Samalla mietin myös sitä, että 227 ja 28, jotka ovat herra Simonin tekemiä, minä mietin vain, että miten näihin mahdetaan suhtautua. Muitakin tärkeitä tarkistuksia on, mutta en nyt niitä ryhdy käymään läpi. Minä olen kuitenkin sitä mieltä, että yksi asia on pidettävä mielessä ja nähtävä – me kilpailemme tällä sektorilla kolmansien maiden kanssa. Minä haluaisin tietää, mitä kolmansien maiden säädökset tästä sanovat. Nehän ovat ystäviämme nämä maat, mutta ne ovat myös meidän kilpailijoitamme. Jos me täällä Euroopassa laadimme sellaista lainsäädäntöä, että jopa rehelliset investoijat eivät enää voi tulla Euroopan unioniin investoimaan, niin silloin pitää olla tarkkana. Pitää varoa sitä, ettei parlamentti nyt aseta sellaisia sääntöjä, e, jossa aivan rehelliset kolmansien maiden investoijat eivät enää voi tänne tulla, kun me liioittelemme. Haluaisin tietää, minkälaisia sääntöjä kolmansissa maissa on. Ja haluaisin myös tietää, että näettekö tämän ongelman olemassaolon, koska tässähän on myös kysymyksessä työpaikat. Kasinoissakin esimerkiksi minä en ole erikoisasiantuntija kasinoiden kohdalla. Minä minä vain kymmenen euron jälkeen ja pelästyn. No jossakin vaiheessa näitä ei ollut, ne olivat kiellettyjä, mutta nyt niitä taas on. Luxemburgissa, koska muutaman kilometrin päässä muilla alueilla sitten kasinoita jo on kilpailemassa. Mutta me olemme antaneet saksalaiselle luvan perustaa yhden kasinon Luxemburgin, eli siis kilpailuongelma. Kiitos paljon. Teidän puheenvuoronne siis päättyikin. Nyt puheenvuoro saa komissio ja pyytäisimme teitä puhumaan lyhyesti. Kiitos puheenjohtaja. Tosiaan ihan lyhyesti viisi seikkaa, jotka tässä keskustelussa ovat esiin nousseet. Ensinnäkin eh, ja edunsaajan eh, rekisterit. Eh, komissio tukee avoimia rekistereitä, rekistereitä emme tehneet tällaista ehdotusta omassa alkuperäisessä ehdotuksessamme, mutta komission jäsenemme käsittääkseni on tehnyt jo selväksi, että hän tällaista uutta määräystä direktiivin on täysin valmis ehdottamaan. Tiettyjä suojelausekkeita tietenkin tarvitaan. On varmistettava se, että rekisterin sisältämät tiedot ovat ajantasaisia ja luotettavia. Ja lisäksi on tehtävä selväksi, että eri tahoilla on edelleen oltava kattavat tiedot. Mitä sitten tietojen saantiin ja tietoihin pääsyyn tulee? Toki tähän liittyy tietosuoja kysymyksiä, jotka on pidettävä mielessä. Ja tämä liittyy nyt luonnollisesti siihen, että kuinka yksityiskohtaisia tietoja ihan julkiseen avoimeen rekisteriin saatettaisiin. Mitä tulee todellisen omistajan ja edun saajan, niin komissiohan alkuperäisessä ehdotuksessaan teki ehdotuksen määritelmäksi tästä määritelmästä todellisen omistajan ja edunsaajan suhteen keskusteltiin neuvostossa. Käsittääksemme tässä on tiettyjä ongelmia havaittu, ja kompromissitarkistustahan esittelijä Karins on ehdottanut, tämä on tarkistus 212. Ja se itse asiassa heijastelee juuri tuota ää, meidänkin käymämme keskustelua, joten pitäisimme tätä tarkistusta erittäin tervetulleena. Sitten täällä on puhuttu tuosta uhkapelialasta. alasta meidän lähestymistapamme on ollut yleisluontoisempi, koska katsomme, että nämä rahanpesudirektiivin aikaiset riskit eivät enää keskity yksinomaan kasinoihin, vaan niin kuin täällä on todettu, niin meillä tulisi olla kuitenkin suhteellinen lähestymistapa. Toimien tulisi olla suhteessa ja ehkäpä joillain jäsenvaltioilla voisi olla mahdollisuus poikkeuksiin kansallisella tasolla. Kuitenkin näin voisi olla vain eh, todistetun hyvin alhaisen riskin kohdalla ja tapauksessa. Sitten eh, riskiarvio. No sehän on tärkeä asia, riski, osa riskipohjaista lähestymistapaa ylipäätään. Ja komissio kyllä olisi ihan eh, avoin koordinoimaan työtä mm, ylikansallisenkin riskiarvion kohdalla. Komissio ei kuitenkaan tällaista pysty itse tuottamaan, vaan tämä työ tulisi sitten jäsenvaltioiden asiantuntijoiden yhdessä komission asiantuntijoiden kanssa tehdä ja olisimme kyllä sitten Euroopan valvontaviranomaisten, Europolin ja muiden tahojen antaman tiedon varassa hyvin pitkälti. Lopuksi vielä sananen tietosuojasta. Komissio ymmärtää ja tukee tätä hyvin voimakasta Euroopan parlamentin kantaa tietosuojasta. Ja luonnollisesti on löydettävä tasapaino, jottei kuitenkaan jottei tietosuojan korkea taso johda siihen, että rahanpesun estäminen vaarantuisi. Ja olisikin aika tärkeää varmasti näitä tietosuojamääräyksiä ryhmitellä ja koota yhteen, jotta ei synny minkäännäköistä hämmennystä tai oikeudellista epävarmuutta. Sitten tuo tietojen säilytysaika, tässä on ehdotettu vain kahta vuotta yhdessä tarkistuksessa me katsomme, että tämä ei kuitenkaan ainakaan yksiköille varmaankaan riittäisi. Tämä on liian lyhyt tietojen säilytysaika. Ja äh, näin voisi käydä todella niin, että tärkeitäkin tietoja liian varhaisessa vaiheessa sitten jo tuhottaisiin. Eli, mutta varmaankin tapauskohtainen perustelu tietojen pidemmälle säilyttämiselle olisi aikamoinen taakka, joten tätäkään emme kyllä voi tukea. Kiitos. No niin, kiitoksia teille ja sitten lopuksi puheenvuoron saavat vielä esittelijämme. esittelijämme. Ensin Karin se sitten ja lyhyesti aika on kortilla. Kiitos kaikille näistä kommenteista ja kiitos tästä keskustelusta. Meidän täytyy mielestäni muistaa, että viime kädessä on kysymys siitä, että kun me tämän hyväksymme, niin me emme tietenkään ratkaise rahanpesuongelmaa, emmekä me myöskään veronkierto-ongelmaan ratkaise. Ei, ei tässä nyt mitään yhteistä harmonista laulua synny tämänkään jälkeen, vaan on tarkoitus vähän hankaloittaa rikollisten toimintaa. Ja meidän täytyy myös muistaa, että lakia noudattava ihminen tai yhtiö, sen toiminta ei saisi tulla vaikeammaksi. Eli me haluamme nyt rangaista rikollisia tahoja, firmoja ja ihmisiä, jotka pesevät rahaa laittomasti. Ja ehkä 95, 99 prosenttia yrityksistä toimii laillisesti, mutta siellä on sitten muutama muutama tällainen, joka toimii. Mois, jos katsotte näitä yrityksiä, niin nämä ovat PK-yrityksiä. Ja todellakin 99 prosenttia ainakin meillä päin yrityksistä on sellaisia, että ne eivät varmaankaan osallistu tähän, yrittävät vain selviytyä. Se näin yleisesti. Minun mielestäni tässä on hyvä keskustelun pohja mutta Simonin eh, tarkistuksia haluaisin tässä nyt vähän kommentoida tarkemmin. Hyvin kiinnostava ajatus on tämä poliittinen, mitä tulee poliittisesti eh, näkyvillä olevaan henkilöön, niin tässä on olemassa tällainen korruptioriski. Eh, Jokuhan voi ikään kuin maksaa poliitikolle, jotta hän muuttaisi tätä puitteistoa sitten tietyn yrityksen kohdalla esimerkiksi antaisi tällaisia toimilupia ja näin edelleen. Kuitenkin, jos ajatellaan suuria ylikansallisia yrityksiä, Siemensiä, IBM, niin näiden toimitusjohtajat ovat ikään kuin vähemmän vähemmän vaikutusvaltaisia kuin poliitikot. Toimitusjohtaja tai pääjohtaja voi tehdä hyvin suuria päätöksiä, mitä tulee varoihin ja kaupan tekoon ja näihin, mutta mitä tulee sitten näihin sääntöjen luomiseen ja muihin, niin korruption sääntelyyn, niin se ei ole ollenkaan sama Eli poliitikot ovat niitä, jotka nappaavat kalan siellä, missä se, missä se ui. Täällä oli puhe näistä henkilöistä, jotka ovat tärkeissä asemissa, mutta miten sitten, jos ajatellaan yrityksiä, niin miten korkea asema pitäisi olla, että se on merkittävä? Minun mielestäni ajatus tässä tarkistuksessa ei ole väärä, mutta jos me nyt avaamme tämän foorumin näin auki, niin sitten me menemme liian pitkälle, vähän niin kuin Astrid sanoi, että me sitten se kääntyy itseään vastaan. Nämä ovat hyvin, hyvin omin takeisia nämä ehdotuksesi. Ensin olin kauhuissani, sitten minä ajattelin, että onhan näissä jotakin järkeä ja sitten kolmantena mietin, että miten nämä saadaan tähän mukaan. Kiitoksia. Indeed, Mr. Suuret kiitokset teille. Ja nyt Rova Sargentini. Excuse me, I'm, I'm sorry. Puheenjohtaja ensin sanoi väärän nimen, olen pahoillani sinua puheenjohtaja. No, kaksi asiaa. Ensinnäkin tämä julkinen rekisteri olkaamme nyt hyvin selkeitä, mitä tulee tähän julkiseen rekisteriin tai julkiseen pääsyyn rekisteriin, todellisten omistajien edussaajien rekisteriin. Meidän täytyy varmistaa, että tässä rekisterissä on vain se tieto, mikä on välttämätöntä mahdollisimman rajallisena sen vuoksi, että halutaan kuitenkin suojella niitä ihmisiä, jotka ovat näissä rekistereissä, mutta myös ihan ajatellen yleistä tietosuojaperiaatetta ei säilytetä varastoida tietoa, jota ei tarvita siinä kyseisessä asiassa. Ja tämä on se periaate, jonka pohjalta voimme varmasti työskennellä kohti kompromisseja ja yrittää saada se mahdollisimman julkiseksi. Olen iloinen siitä, että komission jäsen Barnier suhtautuu myötämielisesti. Olen samaa mieltä hänen kanssaan siitä, että sen täytyy olla ajantasainen. Ja tämä pitää saada ratkaistua heti eikä ole mikään argumentti sanoa, että eipäs sitten otetakaan tätä käyttöön sen vuoksi, että jäsenvaltiot eivät halua pitää tätä ajan tasalla. Eikä ole kuitenkaan niin, että vain tuolta rekisteristä katsomalla kaikki ongelmat on ratkaistu, ei vaan täytyy itsekin varmistautua siitä, että tieto on oikeaa. Tässä on kysymys nyt siitä, että siirrytään riskiperusteiseen lähestymistapaan tässä direktiivissä ja todennäköisesti tämä on huomattavasti tehokkaampaa, kun pyritään saamaan kiinni rikolliset ja se on hyvä. Mutta se merkitsee myös sitä, että riskiä tarkastellaan kansallisella tasolla ja sen vuoksi koko tämä pelikysymys jätettiin koskematta. Me emme muuttaneet komission ehdotusta sen vuoksi, että tilanne on erilainen maasta maahan ja millä tavalla nähdään nämä riskit esimerkiksi online ja offline online pelaamisessa. Kiitos. Indeed, Mrs. Suuret kiitokset Rova Sargentini. Äh, pahoittelen vielä väärää nimeä tuossa aiemmin. 22. tammikuuta toimitetaan äänestys ja nyt äh, parahin kollegani Pech Kall jatkaa puheenjohtajana. Kiitoksia. No niin, nyt siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan varainsiirtojen mukana toimitettavat tiedot esittelijämme ovat Simon and Kirkhope ja kollegat. Meillä ei ole kuin 20 minuuttia aikaa ja se tarkoittaa sitä, että tulen olemaan erittäin tiukka. Molemmat yhteisesittelijät saavat 5 minuuttia. Sitten meillä on kolme varjoesittelijää, Mitras Boskur, Sargentini, kuullekin kaksi minuuttia. Ja sitten onko muita puheenvuoropyyntöjä varjoesittelijöiden jälkeen tai lisäksi? Jos ei, niin puhuja lista suljetaan nyt. Ja nyt puheenvuoron saa herra, herra Simon, Pete Simon, toinen esittelijöistämme. Olkaa hyvä. Ja, herzlichen, äh, äh... Sydämelliset kiitokset Pahoittelen todella nyt Mojan puolesta, joka ei päässyt paikalle. Hän on juuri synnyttänyt terveen tyttövauvan, joten Mojalle parhaat terveiset. Ja nyt saan todella kunnian kertoa hänen puolestaan siitä, mikä tilanne on. Aivan ensin haluan kiittää kaikkia kollegoita sekä yhteisesittelijää Kirkhopia hyvin rakentavasta yhteistyöstä. Useimmat ajatukset, joita kollegat ovat äh, esittäneet, ovat samansuuntaisia kuin Moja on ehdottanut, ja näin voidaan vahvistaa tekstiä entisestään näiden tehtyjen ehdotusten kautta. Kuitenkin esittelijä haluaisi vielä toistaa äh, sen, että tarvitaan eroa äh, tileihin liittyen liittyvien ja sitten äitileihin liittyvien siirtojen välillä. Kun tässä nyt halutaan pysyä laillisen toiminnan puitteissa, on varmistettava se, ettei, etteivät rikolliset pääse tässä nyt jylläämään. Ja siksi riippumattomat siirrot, joita ei tehdä tilin kautta, mutta niissä palveluntarjoajan on tarkastettava niin maksumaksajan kuin saajankin kaikki tiedot. Jos kyse on alle tuhannen euron summista, on joka tapauksessa maksajan nimi riittävä tieto. Esittelijä toteaa, että kun puhutaan siirroista Euroopan unionin sisällä ja sen ulkopuolelle, niin komission kanssa. Esittelijä on samaa mieltä siitä, että meidän jäsenvaltioidemme sisällä on jo mahdollisuus tietojen keräämiseen ja näin myös rikkomusten toteamiseen. Siksi Euroopan unionin sisällä tapahtuvia tilisiirtoja tulisi kohdella muut toisin kuin muita. Se voisi häiritä sisämarkkinoiden toimintaa. Nämä olivat Mojan ehdotukset. Lähetämme todella hänelle vielä lämpimät onnittelut vauvan syntymän johdosta ja hän varmasti palaa pian parlamenttiin saattaakseen tämän asian päätökseen. Kiitos. Kiitoksia. Mekin onnittelemme kaikki moja. Ja nyt sitten herra Kirkhop, olkaa hyvä. Chairman, um, can I begin my... Kiitos. Minä haluaisin aloittaa myöskin kiittämällä eh, eh, minun eh, muita muita esittelijöitä. Minä toivon, että me saamme tästä hyvän tuloksen. tuloksen. Ja täytyy olla hyvin selvää kaikille, että mi, mistä me keskustelemme ja mikä sen nimi pitäisi olla. Tässä me nyt ö, olemme etsimässä varoja ja tämä liittyy niihin tietoihin, joita tarvitaan. Ja mitä korkeampi riski, sitä enemmän tarkistuksia pitäisi tehdä. Ja se, että miten tästä nykyjärjestelmästä siirrytään riskiperusteiseen järjestelmään, niin se on se ajatus, jonka takana minäkin olen. FATF äh, on, on äh, tässä taustalla meidän pitäisi tehdä samansuuntaista työtä äh, kuin siellä tehdään, mutta ei ole tarkoitus pyörää uudelleen keksiä. Näiden suositusten täytäntöönpanossa komissio on onnistunut, mutta kuitenkin on monia aloja, joissa vielä on tehtävää. Ensinnäkin nämä kynnykset. Minun mielestäni, että tämä tuhannen euron kynnysarvo, joka siellä nyt on, sen pitäisi jäädä voimaan. Tietenkin tässä on tällaista joustovaraa järjestetty, mutta kuitenkin, jos, jos vaikka pienetkin summat ovat eh, epäilyttäviä, niin niitä täytyy voida eh, ta- tarkastella. Se, että me poistamme tämän kynnyksen, niin silloinhan me poistaisimme tällaisen yksinkertaisen menettelyn. FATFn nykyinen työ on ollut eh, perustyötä tähän Euroopan unionin rahanpesun torjuntaan. No sitten seuraava asia on, on sellainen, mikä nostaisi näitä siirtojen hintoja ja nostaisi hyvin pienten summien, nostaisi niihin liittyviä maksuja pitää olla kunnollinen vaihtoehto, jonka, jonka myötä voidaan pankkitileitä tehdä maksuun. Siksi minä en tue 79, 80, 85, 86, 91, 92 herra Goosin tekemiä, herra Rova Kilarin tekemiä tarkistuksia. Minä en kannata niitä. 51, 52, 53 Interveltiltä ja Sargentinilta ja Triantorfodilista. Siellä poistetaan johdanto-osan äh, äh, kappaleen kohta seitsemän direktiivistä. Mutta minun mielestäni tämä viittaus on järkevä. Täällä on poikkeus kysymyksessä, joka on tarpeen. Ja tämä viittaa kolmansiin maihin, jossa riittävä suojelun tasoa ei ole julkisen vallan kannalta järjestetty. Itselleni on myöskin eh, tehtynä tarkistus, joka vahvistaa tietoturvaa. Tämä vaikuttaa siihen suhteeseen, joka maksuntarjoajan ja asiakkaan välillä on. Ja henkilötietojen kerääminen mm, varahanpesua varten tapahtuu yhtä samalla tavalla kuin kaupallisiin tarkoituksiin. Ja jotta suojelisimme ihmisen oikeuksia, on syytä vahvistaa, että tämä keräämisen kohde tietää, mitä tietoja kerätään, ja että varmistetaan tietosuoja näille tahoille. Joka tapauksessa on hyvin kiinnostavaa tehdä ryhmien kanssa työtä, jotta saamme kompromisseja syntymään. Olen hyvin optimistinen hyvän, eh, hyvän tuloksen suhteen. Kiitos. Kiitokset herra Kirkhope ja nyt varjoesittelijät EPP. Herra Mitras, olkaa hyvä. E, dziękuję Pani Przewodnicząca. Staram się mieścić w tych dwóch minutach, które prosiła Pani Dlatego e, chciałem powiedzieć z początku, że w swoich poprawkach... Teen parhaani ollakseni nopea. Yritän tarkistukselle laajentaa informaation vaihdon kattavuutta. EUn sisäisissä siirroissa. Minä haluaisin, että tämä asetus kattaisi myös kuluttajat. Artikla 3 ei kata oikeudellisia henkilöitä. Olen tarkastellut suurella mielenkiinnolla näitä tarkistuksia – ja minun täytyy sanoa, että suurin osa niistä ovat hyvin samansuuntaisia. Eli vahvistettu tietosuoja ja se, että tieto on ajantasaista. On tärkeää suojella kuluttajan tietoja ja myös tällainen identifiointinumero on ihan hyödyllinen. Mitä tulee näihin erillisiin ratkaisuihin, joita eh, esimerkiksi Argentiini jo eh, ehdottaa 120, tarkistus 125 ja se, että määriteltäisiin vastaavanlaisia oikeudellisia ratkaisuja eri jäsenvaltioissa. Mutta koko tämä, millä tavalla tämä toteutetaan, on hieman huolestuttavaa. Se, että käytettäisiin myös, tätä asetusta myös muissa maissa, se voi johtaa oikeudellisiin ongelmiin. Minusta on hyvä, että edustajat tukevat ehdotusta siitä, että informaation toimittaminen noudattamisen EUn sisäisissä tilisiirroissa olisi pakollista. Me tarvitsemme aina nimen ja sukunimen tästä, näistä henkilöistä. Mutta minulla on kuitenkin muutamia tarkistuksia. Thank you very much. No, kiitos oikein paljon. SD, esittelijä Rova Boskurt, olkaa hyvä. Thank you, uh, Chair. Kiitos puheenjohtaja. haluaisin ilmaista tukemme Rova Klevan kannalle, jonka herra Simon täällä esitteli. Kiitos. Kiitokset Rova Boskort. Sitten Rova Sargentini, vihreiden live-varjoesittelijä. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitos Timothy Kökopille Liben esittelijälle sekä Rova Klevalle Ekonin esittelijälle. Kollegani Ruita Vares, joka on hoitanut tätä asiaa meidän puolestamme Ekonissa, pahoittelee, ettei pääse paikalle, ja nostaisin kaksi seikkaa. Ensinnäkin katsomme, että meillä täytyy olla niin maksajan kuin saajankin kohdalla nimien ja tilinumerojen selkeä ilmaisu. Tämä myös rahanpesun ja terroristi kytkentöjen löytämiseksi. Katsomme, että on tärkeää, että tiedot... Ei, sanonkin toisen asian ensin ne huomiot, joita Timothy Kirkhoff teki liittyen tarkistukseen 51, jossa poistamme mahdollisuuden lähettää tietoja kolmansien maiden viranomaisille, sellaisten maiden, joiden tietosuojataso ei ole yhtä hyvä kuin Euroopan unionin tietosuojataso, niin äh, tämä tarkistus on meillä aivan keskeinen meidän tietosuojammehän vesittyisi aivan täysin, jos tietoja saataisiin välittää kolmansille maille, joiden tietosuojataso ei ole sama kuin meidän. Siksi olemme esittäneet tätä tarkistusta myös 52 ja näin, että 51. todella Sofi Netfeld on esittänyt samaa. Jotta voitaisiin varmistaa se, että tämä lainsäädäntö onnistuu, on keskeistä selvittää nämä tietosuojakysymykset, samoin ilmiantajakysymykset. Tämä on tarkistuksessamme yksi. Kiitos. Kiitos Rova Sargentini, kun muita varjoesittelijöitä ei ole paikalla ja muut, esi- mm, muut jäsenet eivät ole pyytäneet puheenvuoroja, niin puheenvuoro saa komissio. Kiitos. Yritän mm, olla niin lyhytsanainen kuin mahdollista ja vastata näihin kysymyksiin. Meidän täytyy olla maksupalveludirektiivin kanssa yhdenmukainen tässä tekstissä, ja me olemme samaa mieltä, että johdonmukaisuutta tarvitaan. Täytyy olla kuitenkin hyvin huolellinen koska eh, tässä eh, direktiivissä ei välttämättä kaikki termit johda samaan tarkoitukseen kuin mitä haemme tällä asetuksella. Esimerkiksi tämä mm, yksittäinen mm, transaktio, eh, ja tässä on tällaista terminologiaa, että mm, välttämättä samoilla sanoilla ei saada yhtä tarkkaa identifiointia tehtyä. Ja tämä koskee sekä maksajaa että maksun saajaa. Tämä voisi johtaa tietynlaisiin ongelmiin eh, kansainvälisten standardien noudattamisessa. No sitten mitä tulee siihen, että poistetaan, eh, poistetaan tämä kynnysarvo 1000 euroa me varoittaisimme siitä, että tässä tulisi hyvin paljon lisää velvoitteita maksupalvelun tarjoajille. Tämä on standardeissa sovittu ja on hyvä syy noudattaa tätä. Keskustelussa nimittäin oltiin huolestuneita siitä, että jos tällaista rajaa ei olisi, osa maksuista menisi epäviralliselle, eh, epäviralliselle sektorille ja niiden jäljitettävyys katoaisi kokonaan. Sitten tämä että nämä ylikansalliset kotimaiset siirrot poistettaisiin kokonaan. E, tämä liittyy tähän yhtenäiseen maksualueeseen, se on sen täydennys. Eli meidän täytyy, se johtaisi hyvin suuriin järjestelmämuutoksiin, eikä ja FATFkin on tämän hyväksynyt. Kuitenkin asetuksen täytyy olla sen suuntainen, että saadaan tehokkaat maksujärjestelmät. Vaikka täällä jotkut muutokset tuntuvat pieniltä, niin ne saattavat kokonaan muuttaa maksujärjestelmiä. Kiitos oikein paljon. Äh, Simon ei ole enää paikalla, joten nyt puheenvuoron saa loppupuheenvuoroa varten vielä äh, esittelijä Kirkhop, olkaa hyvä. Um, Puheenjohtaja, annan puheenvuoron välittömästi teille takaisin. Kuuntelin hyvin tarkkaan näitä kommentteja ja tulemme tekemään läheisesti yhteistyötä toisen esittelijän kanssa ja otamme mahdollisimman paljon näistä mukaan. Ja kuten sanoin, pyrimme saamaan aikaan järkevällä tavalla tasapainoisen ehdotuksen ja olen myös tyytyväinen komission osuuteen. Kiitos kaikki kollegat puheenvuoroistanne. Äänestys toimitetaan 22. tammikuuta. Toivotan teille kaikille Oikein hyvää ruokahalua lounalla. Libe jatkaa työtään kello 14. Kiitos.